Okay, so I'm going... No niin, aion nyt käynnistää kokouksen. Pyytäisin, että valokuvaajat lähtisivät salista. Okay, so we are going... Eli me Aloitamme tämän ylimääräisen kokouksen Envivaliokunnassa ja toivotan Greta Thunbergin tervetulleeksi. Pyytäisin, että panette kuulokkeet. Aion nimittäin pystyä puhumaan ranskaa alustuksessani. Olen iloinen Greta Thunberg, että voin tänne ottaa teidät vastaan Euroopan parlamenttiin tähän tilaisuuteen puhemies Sassolin kutsusta. Te tulitte huhtikuussa viime vuonna, eli noin kymmenen kuukautta sitten, ja te välititte meille viestiä, ja kuvittelisin, että emme oikein tee riittävästi, ja totta kai olette oikeassa. Aluksi minä haluaisinkin esittää yhden lainauksen, että ilmastokriisi uhkaa ihmiskunnan elonjäämistä. Emme voi poistaa sitä hypoteesia, että seuraukset ovat katastrofaalisia niin, että ihmiselämä häviäisi sellaisena kuin me sen tunnemme. Voitte hyvin kuvitella, että tämä lainaus on kyllä Greta Thunbergin, mutta eipä olekaan. Se lainaus on G.P. Morgan Bankin ekonomistin sanoma. Eli tosiasiat ovat tosiasioita, oli henkilö sitten kuka tahansa, joka niitä esittää. Ja jotkut teistä täällä salissa pitävät Greta Thunbergistä, jumaloivat häntä, jotkut teistä vihaavat ja inhoavat Greta Thunbergia, mutta tosiasiat pysyvät tosiasioina. Tiede on tiedettä ja me olemme menettämässä ilmastotaistelun. Eli jos me nyt teidät tänne otamme vastaan ja te hyväksytte meidän esittämänne kutsun, niin ei se minusta johdu siitä, että tässä pelkästään halutaan hälytyskelloja ruveta soittamaan, vaan etsimään ratkaisuja. Nimittäin teidän roolinne, ja te muuten sen hoidatte aivan erinomaisen tehokkaasti, on nimenomaan soittaa hälytyskelloja. Ja te olette sitä jo tehneet kuukausien ajan, ja te olette tavanneet, olette varmasti tavanneet satoja päätöksentekijöitä, jotka ottavat valokuvia teidän kanssanne ja sanovat, että te olette suuren monen, sanotte hienoja asioita, eivätkä mitään muuta sen perään. Ja se ei ole se henki, jossa me täällä Euroopan parlamentissa toimimme. Siinä hengessä me emme halua Eurooppaa ja vielä vähemmän valiokunnassa Euroopan parlamentissa. Meidän tehtävämme kun kuulemme hälytyskellojen soivan teiltä, JP Morgan Pankista tai tiedemiehiltä, niin meidän tehtävämme on löytää ratkaisuja, jotka ovat oikeudenmukaisia sosiaalisesti, alueellisesti ja jotka ovat uskottavia myös tieteellisesti, uskottavia rahoituksen kannalta, uskottavia teollisuuden kannalta. Jokainen kantaa vastuunsa, mutta me tarvitsemme, ja se on minun vakaumukseni, syvä vakaumukseni, että me tarvitsemme myös nuoruuden energiaa. Yksikään yhteiskunta ei muutu, yksikään yhteiskunta ei löydä vastauksia niihin haasteisiin, joita meillä on ilmastossa, ellei me kuuntele nuoruuden intoa. Ja tämän päivän nuoriso, te olette yksi ruumillistuva maailman mittakaavassa nuorisosta. Ei pidä kuitenkaan Greta Thunberg elätellä harhaluuloja. Te olette nyt ympäristövaliokunnassa, joka kuitenkin on taistelun kärjessä. Ette ole Donald Trumpin kanssa valkoisessa talossa tai Australissa ilmastonmuutoksen kieltävä pääministerin kanssa tai Bolsonaron kanssa. Te olette nyt Euroopassa, joka on tehnyt myös vihreän kehityksen suunnitelman. Ja siksi on erittäin tärkeää, että saada nuoruuden pontta myönteistä energiaa niin, että se johtaa yhteiskuntaa ja vetää niitä, jotka haluavat mennä eteenpäin ja myös niitä, jotka ovat vastentahtoisempia liikahtaa. Se on meidän tehtävämme täällä. Nämä olivat minun sanani näin alustukseksi ja te saatte eh, nyt puheenvuoron kymmenen minuutin verran. Ja sitten palatakseni Englantiin sen jälkeen me kuulemme koordinaattoreita kustakin poliittisesta ryhmästä ja pyydän totta kai, että pitävät kiinni heille annetusta rajasta. Olkaapa hyvä ensin te. 10 minuuttia. Hi. Hei. Hei. Minun nimeni on Greta Thunberg. Olen ilmastoaktivisti ja osa vedetään tulevaisuuden puolesta liikettä. Olemme olleet protestoimassa teidän toimimattomuuttanne vastaan. Syyskuussa yli 7,5 miljoonaa ihmistä kautta maailman tuli kaduille ja vaativat teitä eh, yhdistymään tieteen taakse, jotta me saisimme turvallisen tulevaisuuden. Sitten marraskuussa 2019 Euroopan parlamentti julisti ilmasto- ja ympäristöhätätilan. Sanoitte, että Eurooppa johtaisi ilmastokriisin eksistentiaalista uhkaa vastaan. Se oli upea uutinen. Kun teidän lapsenne laukaisivat palohälyttimen, te menitte ulos, haistoitte ilmaa ja sanoitte, että kyllä, talo tai tapalaa ei tämä ollut mikään paloharjoitus. Mutta sen jälkeen menitte uudelleen sisään. Söitte ruoan loppuun, katsoitte elokuvan ja kävitte nukkumaan, ilman että edes viitsitte soittaa palolaitokselle. Mä olen pahoillani, mutta tässä kyllä ei ole järjen häivääkään. Jos talo palaa, ei odotella muutamaan vuotta ja sitten ryhdytä sammuttamaan paloa. Kuitenkin Tämä on se, mitä komissio tänä päivänä ehdottaa. Kun EU esittää tämän lainsäädäntönsä ja nettonolla tavoitteen vuoteen 2050 mennessä, te epäsuorasti luovutte Pariisin sopimuksesta, luovutte lupauksistanne ja luovutte tekemästä kaikkea mahdollista, jonka avulla voitaisiin varmistaa turvallinen tulevaisuus omille lapsillenne. Sillä tämä laki pohjautuu riittämättömään hiilidioksidibudjettiin, joka todellisuudessa antaa meille paljon vähemmän kuin 50 prosentin mahdollisuuden rajoittaa lämpötilan nousua globaalisti katsoen 1,5 asteeseen. Ja sellainen lainsäädäntö, joka ei pohjaa parhaimpaan saatavilla olevaan tieteelliseen tietoon, eikä ota huomioon tasaveroisuuden globaalia kysymystä, kuten myöskin velvoitteita päästöjen vähettämiseksi, on täysin riittämätön luonnollisesti. Tällainen laki välittää voimakkaan viestin siitä, että me tekisimme paljon, vaikka itse asiassa emme teekään. Kova totuus on se, ei, että ei tietoisuutta eikä vaadittavaa politiikkaa ole mitenkään näkyvissä. Me elämme kriisiä, jota ei vielä koskaan ole kriisinä käsitelty. Meillä on paljon huipporatkaisuja. Meillä on ennen näkemätöntä vaurautta, rahoitusvaroja, meillä on paljon hyvää tahtoa ja lukuisia ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään mitä tahansa auttaakseen mutta mitä meiltä puuttuu on tietoisuus, johtajuus ja kaik- erityisesti ei ole aikaa. Meidän nopeasti katoavat hiilibudjetit ovat se perusarvo, joka kertoo, mitä ilmastotiedekin kertoo. Meillä sitten täytyy ottaa huomioon vielä, että tässä otetaan palauteluuppeja käännepisteitä ja muuta. Siitä huolimatta nykyiset tieteen arviot ovat paras keino taata elinolot ihmiskunnalle, mutta hiilibudjetin sisältöä ei ole koskaan otettu huomioon tämän päivän politiikassa. Valtavirta mediassa ei ole koskaan viestitty tätä, ja tässä te yritätte luoda lakeja ja politiikkaa jälleen unohtaen tämän tosiasian teeskennellään, että teidän suunnitelmanne tai politiikanne, joka jättää tieteen syrjään, kuitenkin jotenkin ratkaisisi ihmiskunnan suurimman kriisin. Ajattelette, että laki, jota kenenkään ei ole pakko noudattaa, olisi laki, että teeskentelette voisitte olla ilmastojohtajia, mutta te kuitenkin rakennatte ja tuette taloudellisesti uutta fossiilista infrastruktuuria. pretending that... Esitätte, että se, että on ilmasto ilmastoaikainen globaalin ulottuvuuden, ei vaarantaisi koko Pariisin sopimusta. Esitätte, että tyhjät sanat tekevät tästä katastrofista jotain muuta, että se, katoaa, että se katoaisi, mutta tämä täytyy loppua. Ei mikään politiikkasuunnitelma suunnitelma tai ohjelma, diili, Mikään niistä ei riitä niin kauan kuin te unohdatte hiilidioksidibudjetin, joka on voimassa jo nyt. Me emme tarvitse tavoitteita 2030 tai 50 vuosille, me tarvitsemme niitä erityisesti 2020 vuodelle ja jokaiselle seuraavalle vuodelle. Meidän täytyy aloittaa dramaattinen päästöjen vähentäminen lähteillään nyt. Teidän etäiset tavoitteet eivät merkitse mitään, jos korkeat päästöasteet jatkuvat nykyisessä business as usual linjalla. Ja jos näitä tapahtuu edes muutama vuoden, koska meidän hiilibudjetti on sitten käytetty ennen kuin te pääsette edes lähelle vuoden 2030 tai 50 aikamääriä ja tavoitteita. Nämä negatiiviset päästöteknologiat, joihin laki luottaa, niitä ei tällä hetkellä ole laajassa mittakaavassa, ei ehkä koskaan olekaan. Siksi meidän täytyy muuttaa käyttäytymistämme ja muuttaa yhteiskuntaamme. Ja tämä on se epämukava todellisuus, jota te ette voi karata, kuinka pahasti te haluattekaan tai kuinka kovasti te yritättekään. Ja mitä pitempään te pakennette tuota, tuota, sitä suuren enemmän te petätte omat lapsenne. EUn täytyy olla kärjessä. Teillä on moraalinen velvoite siihen ja teillä on ainutlaatuinen taloudellinen mahdollisuus siihen, että teistä tulee ilmastojohtaja. Te itse julistitte, että meillä on ilmasto hätätila. Te sanoitte, että se uhkaa meidän olemassaolomme. Nyt teidän täytyy osoittaa, että te olette vakavissanne. Me emme ole tyytyväisiä mihinkään vähempään kuin tieteeseen tutkimukseen perustuvaan polkuun, joka tarjoaa meille parhaat mahdollisuudet taata tulevat elinolot ihmiskunnalle ja elämälle maapallolla, niin kuin se nyt tunnemme. Mikä tahansa muu merkitsisi antautumista. Tämä ilmastolaki on antautumista, koska ne ympäristö, luonto ei tee ei neuvottele eikä fysiikan kanssa voi tehdä diiliä. And we will not allow you. Emmekä me salli sitä, että te annatte periksi meidän tulevaisuutemme edessä. you. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saavat poliittiset ryhmät koordinaattoritten suulla. envi ensimmäinen kansanpuolue Peter Liise, kuusi minuuttia. Thank you, Chair. And... Kiitos. Very impressive state. Kiitos vaikuttavasta puheesta ja sitoutumista niin kuukausien ajan. Minusta on erittäin tärkeää, että edustatte miljoonia nuoria Euroopassa – ja kautta maailman. Minä olen tavannut liikkeen edustajia jatkuvasti vaalipiirissäni. Olen vaikuttunut ollut aina siitä, miten paljon he tietävät ja miten vahvasti ovat henkilökohtaisesti sitoutuneet. Tapasin esimerkiksi nuoren tytön, joka matkusti tapahtumaan vain parikymmentä kilometriä, mutta kolme tuntia meni, koska hän ei ollut halunnut ketään ajamaan autoa, vaan käytti julkista liikennettä. Tapasin paljon muitakin vastaavia esimerkkejä. Tiede puhuu selvää kieltä, kun me täytäntöönpanemme vain esitomukset, joihin kaikki ovat sitoutuneet. Pariisin sopimuksen myötä, että todennäköisesti lämpötila nousee yli kolmen asteen ja tämä liittyy suureen vaaraan. Nimittäin tämä käännekohta ylitetään niin, että Grönlannin jäätiköt sulavat – tai iki jää pohjoisessa. Siksi minä ymmärrän kyllä teidän sukupolvenne motivaatio. Minun lapseni ovat vähän vanhempia, jolle me me toimi pian, niin joudumme kyllä tilanteeseen ehkä 40 vuoden kuluessa, että teidän sukupolvenne, teidän lapsenne eivät enää pysty hillitsemään ilmastonmuutosta. Tästä syystä kaikkien osapuolten täytyy sitoutua tekemään enemmän kuin mihin Pariisin sopimuksessa sitoutuivat. Kaikki osapuolet mukaan lukien minun poliittinen ryhmäni, kansanpuolue, haluaa korostaa kolmea seikkaa, joita me haluamme täytäntöönpanna Ensinnäkin me haluamme investoida enemmän tutkimukseen ja kehitykseen, innovaation esimerkiksi, että päästään eroon hiilen käytöstä teollisuudessa. Se täytyy olla mahdollista niin että teollisuus kyllä säilyy, mutta että se on puhtaampaa, ilmasto ympäristövällisempää, niin että osoitetaan myös suuntaa muille talouksille, Kiinalle ja Intialle. Ja yhdessä kyllä voimme menestyä, ja se on tärkeällä siellä Euroopan parlamentissa, mutta ongelmana ovat jäsenvaltiot, valtiovarainministerit, valtiopäämiehet, jotka haluavat leikata talousarviota innovaatiolle – Siksi minä uskon, että meidän kaikkien täytyy taistella sen puolesta, että jäsenvaltiot hyväksyvät oman vastuunsa. Toiseksi meillä on valtava ongelma metsissämme Euroopassa. Ilmastonmuutoksen takia meillä on lämpöaaltoja, kuivuuksia ollut viime vuosien aikana. Et enää, kukaan ei enää hyödy tästä liiketoiminnasta. Ja metsät ovat tärkeitä ilmastolle, ehkä kaikki tärkeintä, mitä meillä on Euroopassa – ja se on myös hyvä esimerkki siitä, että taloudelliset ongelmat ja ilmasto-ongelmat kulkevat käsi kädessä, eli me niihin puutu. Kolmanneksi, ja tässä minä olen hyvin määrätietoinen, me tarvitsemme eurooppalaisen hiilihinnan myös alueilla, joita vielä ole sellaista liikenteessä, rakennuksessa. Ja jotta siihen päästäisiin, voidaan puhua verosta, mutta siinä tarvitaan yksimielistä päätöstä kaikilta jäsenvaltioilta eli lähes mahdoton tehtävä. Siksi minä kovasti tuen myös ETS näille aloille. Parasta olisi tietenkin erillinen järjestelmä. Minä uskon, että meidän on puuttuva tästä. En usko, että on mahdollista päästä näihin tavoitteisiin ilman eurooppalaista hiilen hintaa. Ja haluaisin kuulla myös teiltä ajatuksianne sitten ilmastolaki. Ymmärsin kyllä teidän viestinne varsin hyvin, mutta on kyllä sanottava, että minusta ilmastolaki on kunnianhimoinen. Se on kunnianhimoinen, joka haluaa hiilineutraaliutta ja kunnianhimoinen myös, koska se haluaa päästä 2030 tavoitteessa ylöspäin, vaikkakin 40-50 prosenttiinkin on se kuitenkin aivan harppaus. Minun huolenani on, että en tiedä, yhtäkään toista merkittävää taloutta muualla maailmassa, joka edes miettii tällaista askelta. Ja siksi viimeiseksi toteaisin, te tulitte yli Atlantin ja tapasitte Yhdysvalloissa paljon ihmisiä, Kanadassa, Latinalaisessa Amerikassa niin ikään. Ja minä haluaisin nyt ymmärtää, mitä teille sieltä jäi käteen, miten voidaan motivoida noita maita ja muitakin, vielä afrikka Kiina, Intia, Japania, että nekin lisäisivät tavoitetasoaan. Olen puhunut tästä komission kanssakin ihan eilen. Ja yksikään merkittävä talous, pienemmät valtiot, joita ihailen kovasti, Marokko, Costa Rica, Etiopia, mutta ne eivät sinällään muuta tätä suuntaa. Siksi me tarvitaan suuria päästäjiä. Ja totta kai meidän täytyy johtaa esimerkillä. Tämä on selkeä vastaus. Mutta en usko, että se riittää. Eli miten me voisimme vakuuttaa muut merkittävät taloudet Latinalaisessa Amerikassa, kaikkialla Amerikan mantereella, mutta muuallakin maailmassa. Nimittäin minusta on aivan selväksi käynyt se, mitä tiede sanoo, meidän täytyy enemmän tehdä, mutta meidän täytyy enemmän tehdä globaalisti. Siinä riittää haastetta. Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten seuraavaksi Jytte Gutteland, SD-ryhmän koordinaattori. Hän on ilmastolain esittelijä myös. Viisi minuuttia. Tack ordförande. Hei. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hei, Greta Thunberg, minä puhun ruotsia. Minun on suuri kunnia se, että olet ruotsalainen ja tuntuu hyvältä puhua ruotsia tänään. Kiitoksia siitä, että tulit tänne mekin haluaisimme puhua siitä, millä tavalla saamme nämä päästöt pois EU-sta. Tämä sinun puheenvuorosi oli todellinen herättelijä. Se oli kovin liikuttava. Me olemme kovin kiitollisia siitä, mitä teette. Sinun kova työsi nuoren sukupolven keräämiseksi yhteen, painostaminen, on erittäin tärkeä. Olet jo kuusi vuotta tätä tehtävää hoitanut. Voin sanoa, että meillä on koululakon ilmaston puolesta liikkeelle. Tulevaisuus ehdottomasti taattu. Olemme kuulleet sinua myös tänään. Ymmärrämme, että haluat lisää, etkä tullut tänne meitä kehumaan. Olemme täällä keskustelemassa EUn uusista toimenpiteistä ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja varsinkin ilmastolainsäädännöstä, josta päätetään tänään. Minä olen ollut esittelijänä parlamentissa ja edustan meitä siinä. Euroopalla on sekä vastuu että voimavarat toimia. Siinä olet aivan oikeassa ja meidän täytyy tulla varmistaa, että teemme näin. Meidän täytyy kuitenkin huolehtia myös siitä, että me toimimme oikeudenmukaisesti ja saamme kaikki toimialat ja kaikki kansalaiset mukaan tähän junaan. Se merkitsee sitä, että työ täytyy tehdä yhdessä eri toimialojen kanssa, mutta samalla ottaen huomioon myös muut maailman kolkat. Ja tässä suhteessa meillä on tietysti kova ääni, jota täytyy käyttää. Me istumme kaikki samassa veneessä, mutta ei olla erityinen vastuu soutaa kovempaa tällä hetkellä. Ja se meidän täytyy osoittaa, meidän täytyy kääntää kehitys toiseen suuntaan. Tämä tehdään parhaalla mahdollisella tavalla, jos me näytämme hyvää esimerkkiä. Se vaikuttaa varmasti muihin muualla maailmassa. Me voimme osoittaa, että me tarkoitamme sitä, mitä sanomme, kun vähennämme omia päästöjämme nopeammin. Ja tästä syystä ei kannata puhua pelkästään oikeudenmukaisuudesta, vaan myös kunnianhimoista. Meillä täytyy olla tavoitteita, ja tästähän sinäkin puhut hyvin usein puheessasi, kuten myös tänään viimeksi. Ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä on tärkeä. Meidän täytyy kuitenkin nopeammin, aivan kuten oikein sanoit, täytyy toimia ja pyrkiä uusiin tavoitteisiin myös vuoteen 2030 mennessä. Ja tässä suhteessa minäkin olen samaa mieltä, että meidän täytyy toimia enemmän. Ilmastolainsäädäntö, jonka komissio esittää tänään, ei ole siellä, mikä, mihin tiede sen haluaa saada tai sinä tai se, mitä maailma tarvitsee. Toivon, että Euroopan parlamentissa onnistumme tekemään vielä lisää, jotta kaikki voivat tuntea, että me toimimme nopeammin, kunnianhimoisemmin. Meillä on todelliset tavoitteet, joiden avulla voimme näyttää tietä. Ja sitä minä pyrin edistämään oman esittelijäkauteni aikana. Me haluamme, että meistä tulee se johtotähti, jota tarvitaan näissä neuvotteluissa. Ja me tarvitsemme lisäkunnianhimoa tavoitteissamme. Se täytyy tapahtua ennen Glasgowta, jotta voimme huolehtia siitä, että maailma näkee, että me johdamme esimerkkein. Meidän täytyy huolehtia myös siitä, että ilmastolainsäädäntö sopii järjestelmämme ja että me näin pääsemme päästövähennyksiin ja näemme, miten työ etenee. Useat meistä aikovat työskennellä todella kovasti tämän asian parissa. Me aiomme taistella ja me tarvitsemme sinunkin apuasi tässä. Meidän tavoitteemme on se, että tieteen keinot ovat etusijalla ja toimivat pohjana toiminnallemme lainsäädäntötyössä. Lisäksi nämä neuvotteluthan ovat aika vaikeita, senhän sinä myös tiedät. Sinä olet varmasti törmännyt useisinkin konservatiivisiin voimiin, jotka kohdistuvat sinuun ja nuoriin mutta myös neuvotteluissamme on konservatiivisia voimia, jotka pyrkivät vesittämään tekemäämme työtä. Parlamentissa on eroja sen välillä, jotka haluavat ja jotka eivät halua. Kaikki eivät siis halua samaa. Mutta halusin sanoa tämän vielä erikseen nyt, kun olemme täällä samassa huoneessa. IPCCssä ja tieteessä puhutaan selkeää kieltä, sen me kaikki tiedämme. Murtumakohta on tulossa Pariisin sopimuksen puolentoista asteen tavoitteeseen on yhä vaikeampi päästä, eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö enempää tarvitsisi tehdä. EU on tehnyt paljon edellisen toimikauden aikana, sinähän tunnet ilmastotyön paremmin kuin moni muu, ja tiedät tietysti, että olemme tiukentaneet tavoitteita, kun kysymys on uusiutuvien energialähteiden käytöstä, päästökaupasta, liikenteen päästöistä. Ja meillä on paljon mahdollisuuksia tässä myös luoda uusia työpaikkoja, jotka ovat linjassa uuden hiilineutraalin talouden kanssa. Ja mahdollisuus parempaan elämään tämän siirtymäkauden jälkeen, sen täytyy ehdottomasti olla tavoitteitamme. Siitä olen täysin vakuuttunut. Me sosiaalidemokraatit haluamme erityisen selkeästi, ja koko sosiaalidemokraattinen ryhmä täällä Euroopan parlamentissa niin sanottu SED-ryhmä, me aiomme jatkuvasti keskittyä myös oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, oikeudenmukaiseen siirtymään. Meille on tärkeää, että hyvinvointi, turvallisuus ja ilmastopolitiikka liittyvät kaikki toinen toisiinsa. Näin saamme paremman yhteiskunnan aikaiseksi ja voidaan nopeuttaa kehitystä. Grete, lopetan siihen, että totean, että olet esikuva miljoonille nuorille taistellessasi ilmaston puolesta ja haluat tulevaisuutta meille kaikille täällä planeetalla. Haluan kiittää sinua ja kaikkia niitä nuoria, jotka seuraavat sinun jalanjäljissäsi. Te olette meidän aikamme totuuden torvia. Meidän täytyy tehdä muutoksia ja meidän täytyy ehdottomasti ottaa myös huomioon keskustelussa tässä talossa ja näin ehdottomasti myös tehdään. Me haluamme enemmän, haluamme, että sinä painostat tähän lisäkin. Ja tietysti täytyy olla tiukka myös meitä kohtaan, jotka haluamme tällä tehdä enemmän lupaamme sen, että taistelemme joka tapauksessa. Kiitoksia siitä, että tulit tänne. Okay. Let's say that. Niin, sait lisää minuutinkin ruotsalaisena ikään kuin. Sitten eteenpäin. Uudistuva Eurooppa Nils Uh, thank you. Uh, Kiitos minäkin. Jatkan ruotsilla, kun se on meidän yhteinen kielemme. Hei Greta ja tervetuloa takaisin. Viimeksi kun olit täällä, suurin osa poliitikosta tässä salissa olivat suhtautuneet sillä hengellä, että, että, että vaalikampanja tulossa ja aina kun poliitikot ovat matkalla vaaleihin, he saattavat luvata enemmän, niin sitten kun he palaavat takaisin, niin ei kaikki, mikä on luvattu, pidä. Mutta pienen yrityksen me olemme kuitenkin tehneet parantaaksemme ennen COP25. Me teemme päätöksen siitä, että me nostamme hiilidioksidikunnianhimoamme päästöjen suhteen 23 10 tavoit- aikavälillä 55 prosenttia olet varmasti oikeassa, kun sanot, että sekään ei riitä. Mutta aikaisempaan 30 prosenttiin on nyt merkittävä askel eteenpäin kuitenkin. Tässä on myös aika hankala keskustelu ilmastohätätilasta. Kaksi, kaksi kolmessa äänesti puolesta, yksi kolmessa vastaan. Saimme aika paljon kritiikkiä meidän suhtautumista silloin. Meitä syttiin siitä, että me saatamme turhaa hälytyskelloa, mutta kun me tarkastelemme sitä, mitä maailmassa tapahtuu, metsät palaavat, tornaadot pyörivät Memphissä tennisissä, tuolovat, mitä oli mikä oli, niin kaikki tämä kertoo, että ehkä me olemme niin kaukana todellisuudesta, että maailmassa on ilmastohätätila. Jos me tarkastamme Suomen ja Ruotsin välistä merta, Itämerta, näemme, että äh, äh, nykykehitys näkyy kovasti Itämeressä. Meillä ei ole aitoa talvea, joet eivät jäädy ja Itämeren suolapitoisuus laskee katastrofisen nopeasti. merkitsee, että laista yksinkertaisesti katoaa. Ja meristä kun puhutaan, meillä on erityinen tervehdys Mepiltä, joka ei ole täällä, Katrin Chabot. Katrin Chabot oli ensimmäinen nainen, joka horehti ympäri maailman. Hän oli kovasti inspiroinut sinusta ja Pysi lähettää terveisiä, kun sinäkin olet ollut maailman merillä Mutta kun meristä puhutaan, niin täytyy muistaa, että meret ottavat vastaan, sisältävät noin 50 prosenttia siitä lämmöstä, lämpöenergiasta, joka maahan kohdistuu, mutta kun maailman meret eivät enää säilytä tätä lämpöä, tulee erittäin vaikeaa ja pitkäaikaista työtä edessämme. Vaikka me saavutamme 2050 tavoitteet, meillä tulee sen jälkeenkin olemaan merkittäviä tehtäviä. 2050 olet keskikäinen nainen, 47-vuotias ja minä olen 105-vuotias ja, ja äh, äh vähän epävarmaa kummalla, Oleko ruohon ala- vai yläpuolella. No olemme, kuitenkin meillä on paljon tehtävää ja politiikkahan ei ole aina helppoa ja, ja tiedät, Twitteröinen, niin, äh, suurin twi- Twitteröijän Atlantin tuolla puolella, joka ajattelee, että Twitter ratkaisee maailman ongelmat. Donald Trump on huono esimerkki meille kaikille. Me tarvitsemme innovointia ja kun me innovoinnista puhumme, meidän täytyy todeta, että osaamasta pärjää tosi hyvin, jos tarkastelet maailman tai Euroopan viittä suurta investointimaita, niin siellä on Ruotsi, Suomi ja Tanska. Eikä se ole mikään yllätys, että kyseessä ovat maat, joissa on hyvät koulutusjärjestöt, vaikka sen on ollut vähän jättämään koulua väliin, niin kuin sitä kaudessa siis sanotaan, niin meillä on mukava koulujärjestelmä, vaikka et ehdi osallistua siihen, vaikka se on tärkeämpääkin tekemistä, mutta yhtä asiaa kuitenkin sen tässä lopussa. Olen tosi iloinen siitä, että sinä jatkat painostamisessa sillä ilman ilma sitä, että joku painaa päälle tässä seurakunnassa ei mitään tapahdu. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi ID-ryhmästä Silvia Sardone, kolme minuuttia. Buongiorno. Hyvää päivää. Hei, Otsi, tällä viikolla olemme parlamentissa, joka on suljettu vierailijoilta. Ei pääse kokouksiin ja työntekijät ja virkailijat eivät pääse, mutta tänään se on avattu kuitenkin Kreetalle. Täällä on satoja ihmisiä salissakin. Ehkäpä ympäristöväki ei saa koronavirusta osakseen. Totta kai arvostan kovasti nuoria, jotka uskovat johonkin, kuten sinä Greta, ja jotka panevat intoa ja intohimoa ideaalin puolesta, mutta ilmeistä on, että Greta hyödynnetään. Komissiokin tekee niin, koska tässä täytyy omaa imagoa kiilottaa, mutta toisin kuin kaikki ne, jotka täällä osoittavat suosiotaan tällä hetkellä, en halua olla falski. Minä olen sitä mieltä, että tämä taistelu, jota nyt käydään ympäristöpuolesta, ovat väärässä ja myös tekopyhiä ja rankaisevat tavallista väkeä. Tekopyhiä, koska on niin paljon nuoria, jotka protestoivat, mutta mietin vain, kuinka moni on valmis jatkamaan tällä tiellä. Kuinka moni nuorista on valmis luopumaan älypuhelimestaan tai 5Gstä, lentämään ja maksamaan 19 euroa lennosta ja luopumaan pikaruuasta tai limonaadeista, pesemään omat vaatteensa mahdollisimman vähän – ja käyttämään mahdollisimman paljon ilmastointia. Ja totta kai luopua näistä merkittävistä asioista ympäristöuskonnon nimissään. Tai en tiedä, mitä haluaa täällä joku esittää, että kun näitä on koronavirustakin, aloittako sellaista, koska saastuminen vähenee Kiinassa – ja niin, että on vähemmän yrityksiä, ikään kuin vähemmän saastumista, mutta enemmän työttömiä, totta kai ja enemmän köyhyyttä. He ovat väärässä myös, koska ajatellaan, kehen se kohdistuu. He järjestävät totta kai kulkueita lännessä ja mielenosoituksia ja totta kai omin rajoituksiin täällä sentään on ruvettu jotain tekemään myös ympäristön hyväksi, mutta ympäristöväki ei koskaan mainitse Kiinaa tai Intiaa, eivätkä järjestä kulkueita tai mielenosoituksia niissä maissa. Kiina on hiililaitoksia yhä enemmän myös rakentanut aina vuoteen 2030 ja totta kai seitsemän kertaa enemmän sato kuin muut. Ja totta kai ehkä haluatte sitten panna vero jo kaikkia sokerille, muoville ja näin se on kansaa vastaan ja kuluttaja maksaa siitä. Kansalaisia syynetään, syytetään siitä, että ovat rikollisia ympäristöä saastuttaessaan. Voi olla, että voi päästä kyllä talon ja saada autokin, mutta sekin on myös vaarassa. Ja totta kai kun halutaan kuluttajia nyt verottaa, ja se johtaa sosiaalisiin ongelmiin ja vahinkoihin, totta kai tämä johtaa siihen, että teollistuminen johtaa köyhtymiseen ja totta kai se johtaa jatkuvaan köyhyyteen ja kehityksen. E, totta kai emme voi sallia saastuttamista ja täytyy kaikki tehdä se vähentämiseksi, mutta kun täytyy olla rehellinen tieteen parissa ja kuitenkin tässä käytetään kriittaa hyväksi. Minä uskon vain, että komission täytyy luopua iskulauseista ideologian nimissä, kuten nyt on tässä ja nyt täällä puhutaan päällekkäin, tulkki ei enää kuule. Grazie. Okay, Penso che 20 secondi in più rispetto okay. a un minuto e mezzo che lei ha lasciato a qualcun altro si chiama... Täällä toiset saavat puolitoista minuuttia lisää. Nyt kun se demokratiasta, tässä loukataan demokratiaa. We got... Viesti meni perille, kiitos. Ja sitten vierestä vas Eichhut. Uh, thank you very much and uh, I will just... Kiitoksia. Käytän mikrofonia. Kuulette minua ihan senkin avulla. Ensinnäkin tervetuloa Greta Thunberg. Tervetuloa takaisin tervetuloa kaikille niille, jotka ovat niin kiinnostuneita tässä salissa ilmastopolitiikassa. Harvoin täällä näin paljon väkeä on kerralla. Ehkäpä näissä luvuissa pysytään. Me nimittäin tarvitsemme näin paljon ihmisiä silloin, kun puhutaan ilmastolainsäädännöstä. Olen aivan oikeassa, olen kiitollinen siitä, että todellakin otat tieteen tähän mukaan. Sillä sehän on nimenomaan tässä kiintopisteenä. Joka kerta, kun kuulemme puheenvuoroja kaikenlaisilta poliitikoilta, jossa puhutaan siitä, miten tärkeä ilmasto on ja että meillä on ilmastohätätila, me vihreissä sanomme, että kysymys ei ole sanoista, vaan toimista. Valitettavasti Olisimme kyllä halunneet, että Euroopan komissiokin nyt olisi tässä kiihdyttänyt vauhtia, kun se esitteli oman vihreän sopimuksensa. Toivoimme, että komissio nyt todella tekisi vihreästä sopimuksesta konkreettista toimintaa. Tänään esitettiin ilmastolainsäädäntöä ja se on todellakin aivan suoranaisen pettymystä aiheuttava. Tämän vuoden pitäisi olla se vuosi, jossa me lisäämme omaa kunnianhimoa ja tavoitteitamme. Ja Petsa Liise, olette aivan oikeassa siinä, että meidän tulee toimiamme lisätä millä tavalla teemme sen, meidän tulee tehdä se osoittamalla, että me teemme itse näin. Mutta jos nyt Euroopan komissio ilmastolainsäädännössään sanoo, että se aikoo esittää ehdotuksen vasta syyskuussa siitä, että ehkä päästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä, niin silloin kyllä olemme pulassa, sillä Pariisin sopimus luotiin niin, että kerran viidessä vuodessa meillä olisi globaali vauhti käynnissä. 2020 on se vuosi ja Glasgow marraskuussa on se paikka, jossa näin tulisi tapahtua. Jos me emme ole tähän valmiita, niin kuka sitten on? Aikoitko Kiina tehdä jotain? Japani? Intia? Ei todellakaan, jollemme me ole valmiita. Ja nyt, kun Euroopan komissio sanoi, että no saattaa olla, että saamme ehdotuksen syyskuuhun mennessä – tässä vaarannetaan koko Pariisin sopimus. Jos me emme nimittäin lisää tavoitteitamme, emmekä saa maailmanlaajuisesti vauhtia päälle päästöjen vähentämisessä, jäämme jumiin viideksi vuodeksi tälle samalle tasolle ja sen seurauksena olemme yli kolmen prosentin lämpenemislukemissa. Sillä tiellä nyt ollaan. Meidän täytyy nyt muuttaa tätä suuntaa, Euroopan täytyy toimia. Ja nyt ilmastolainsäädännössä tietysti voi olla kaiken näköisiä kivoja Brysselin kuplakeskusteluja delegoidusta säännöksistä ja implemoidusta säännöksistä, mutta kaikkien näiden keskustelujen seurauksena on se, että toimeenpano alkaa vuoden 2030 jälkeen. Meidän tulisi nyt keskustella siitä, miten paljon te- tehdään nyt, miten luodaan se globaali vauhti, jonka avulla saamme jotain aikaiseksi. Kello käy, tarvitsemme toimintaa. Kiitoksia Greta, että otit tieteen mukaan ja kiitoksia kaikista näistä kätten taputuksista ja suosionosoituksista. Nyt täytyy tehdä jotain muutakin kuin osoittaa suosiota. Thank you for... Kiitos Esi Arpio Fiocchi. Mr. Chair, Mr. Sternberg, esteemed colleagues. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, tämä on merkittävä irstanpylmäs vihreän kehityksen ohjelman myötä ja ilmastolainkin myötä. Näin lain, lakiin kirjataan myös 2030-50 tavoitteet. Toisaalta minulla on vakavat varaumat komission ehdotusten osalta tarkistaa kaikkia 2030 tavoitteita ilmaston osalta delegoiduin säädöksiin. Se on hyvin heikko lainopillinen väline, eikä kovin tehokasta minusta. Tämän lisäksi, kun tiedetään, miten laaja tämä vihreän kehityksen ohjelma on, on ehdottoman välttämätöntä, että kaikki poliittiset päätökset ja aloitteet arvioidaan vaikutuksiltaan ja varsinkin mietitään 2030 tavoitteiden osalta. Totta puhuen nyt on ehdotettu myös tavoitteiden leikkaamista, koska siinä vietäisi pohjaa oikeusvarmuudelta ja lainsäädännön varmuudelta, ja kuten komissiokin, edellinen komissio totesi. Eli ECRn kanta yhteenvedonomaisesti on seuraavanlainen. Ensinnäkin, että tavoitteita ei muuteta, Eli pidetään kiinni Pariisin sopimuksesta. Toiseksi keskittyä vaikutusten arviointiin teknisesti, sosioekonomisen ja teollisuuden näkökulmasta. Me haluamme enemmän perustavaa suunnittelua, vähemmän retoriikkaa ja ympäristösymboliikkaa. Kolmanneksi painostaa kolmannesta osapuolia nuortamaan esimerkkiämme, kuten kollegat ovat täällä jo todenneetkin. Mutta ilman globaalia tiimityötä, tässä viittaan Kiinan, Intian, Yhdysvaltoihin, Euroopan ponnistelulle, ei ole mitään merkittävää vaikutusta globaalin ilmastoon ja ja tuhoamme vain oman taloutemme. Lopuksi haluaisin vähän tavallisemmin todeta seuraava, että haluaisin tota, kiittää neiti ja hänen tärkeästä roolistaan julkisen tietoisuuden lisäämisessä tässä perustavanlaatuisessa aiheessa. Yhtä lailla haluaisin antaa myös ikään kuin isänä antaa tyttärelleen neuvon Palaa kouluun, normaaliin elämään. Lapsuutesi on ihan yhtä arvokas kuin ilmastosi. Jos et jotain tähän puuttu, menetät sen kokonaan. Ikään kuin emme mitään tekisi ilmaston puolesta, niin totta kai senkin menetämme. Kiitoksia kovasti. Hän tietää enemmän tieteestä kuin moni meistä tietää. Silvia Muutig, GUE. Thank you, Chair. I will also be... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun ruotsia. Kun se meidän yhteinen kieli on. Hei Greta, tervetuloa. Kiva, että olet täällä. Ensiksi haluaisin oman ryhmäni vasemmistoryhmän puolesta, GUEN, NGLn puolesta kiittää sinua. Sinä olet inspiroinut miljoonia ihmisiä Euroopassa. Olet antanut äänen nuorille, jotka haluavat vaatia enemmän poliittisilta päättäjiltä. Siitä kiitämme. Teet meidän työmme helpommaksi, kun saat enemmän ihmisiä ilmastotyöhön. Äh, niin hienoa, kun se on tavata sinut täällä, niin on tässä tiettyä tekopyhyyttä, koska tämä parlamentti, tämä valiokunta tietää kaiken, mitä tarvitsee tietää ilmastopäätösten tekemiseksi. Meillä kaikilla on tieteellinen tieto ja neuvot siitä, mitä tarvitaan, mutta rohkeutta ja poliittista tahtoa puuttuu välttämättömien päätösten tekemiseksi. Ja toivottavasti se, mitä sanoit täällä tänään, otetaan vakavasti, sillä muuten tässä vain poseerataan moralistisesti. Me, me emme tee oikeita päätöksiä, mutta haluamme pellämme vaan esittäytyä tässä aikaisessa ympäristössä, mutta kuten sanoin, sinun työsi auttaa meitä työssämme. Ja tänään tehtiin komission ilmastolakiehdotus, mutta me tiedämme, että se ei riitä sille riittävän kunnianhimoinen tämä 50 prosentin vähennystavoitus. Vähennystavoite vuodelle 30 ei riitä. Tämä ei ole mielipide, tämä on faktaa. Meidän täytyy asettaa tavoitteet tieteen vaatimalla tasolla. Jos olisimme älykkäitä, asettaisimme hieman korkeammalle vielä. Olisimme varma, että tämä riittää, mutta komissio ei ole valmis. Toivottavasti komissio ja sitten leguttilainen avulla on sen valmis. jos emme saa omaa tasoa kunnianhimoiseksi, miten voimme vaatia sitä muilta? Monesti olen kuullut sanottavan, että EU tekee enemmän kuin koskaan ennen, ja se on varmaan totta. Mutta se, mitä ennen teemme, ja että me teemme enemmän nyt, se ei vielä riitä. Meidän täytyy tehdä vielä enemmän, ja Vasemmistoliitto on mukana kanssasi. Selvä viimeisenä. Eleonora Eevi sitoutumattomista minuutti. You chair. Dear Greta, I'm... Hyvä Greta, olen iloinen, että olet täällä Euroopan parlamentissa. Minä vetoan sinuun. Pyydä, pyydän sinua auttamaan meitä, eh, kun Euroopan neuvostossa ei ole, Euroopan neuvostossa ei ole riittävästi läpinäkyvyyttä. Varmasti tiedät, että parlamentissa me olemme aika läpinäkyvää avoimia. Keskustelut ovat verkossa avoimesti, paljon tulkataan ja käännetään. Eli tämä auttaa demokratiaa ja voidaan päästä aika hyvin kantoihin täällä parlamentissa silloin, kun on kyse varsinkin ilmastosta ja ympäristöstä. Toisin neuvostossa siellä ovat jäsenvaltioiden edustajat ja se on täysin musta aukko. Ei ole mitään tietoja pöytäkirjakokouksista eikä tietoja kussakin aiheessa jäsenvaltioiden kannoista suljettujen ovien takana jotain käsitellä, eikä tiedetä, aitako omaa asiaa, kansallisia etuja vai ehkä muita etunäkökohtia. Haluan, että autat meitä tässä taistelussa ja lisää tietoisuutta. Ja lopuksi minun maani Italia ensimmäistä kertaa otti askeleen oikeaan suuntaan ja perusti myös pysyvän edustuston tänne edustustossaan myös läpinäkyvyysrekisterin, jotta voidaan loppausta myös valvoa. Paljon enemmän tarvitaan vielä, jotta voidaan lainsäädäntöprosessia seurata ja että päästään tavoitteisiin ilmastokriisin osalta. Kiitos. Thank you, sir. Kiitos. Ja ehkä Greta Thunberg haluaa vielä vastata, eikäpä haluta. Jos ei, mutta minä päätän kokouksen. Ja Greta Thunberg voi tuolla salin takaosassa saada oman tilansa, että hän sinne voi siirtyä. Ja toivon, että hän oli oikeassa todellakin, että kun seuraavassa kokouksessa me keskustelemme ilmastolaista, niin meitä on yhtä paljon väkeä paikalla kuin tänäänkin. Kiitos tästä tärkeästä tapaamisesta ja tapaamisiin huomenna ympäristövaliokunnassa.